pohtisi uudelleen, harkitsisi uudestaan tätä asiaa. Se antaa ainoastaan mainostusta Teheranin hallitukselle. Kiitos. Otamme tämänkin pohdinnan alaiseksi tämän esityksenne. Tekstit ja pöytäkirjat, jotka hyväksyttiin 29. syyskuuta kokouksessa on jaettu. Onko niin huomautettava ei ole, joten ne katsotaan hyväksytyiksi. E, proszę Państwa, mam informację, szanowni koledzy. Hyvät naiset ja herrat, minulla on seuraavat tiedot. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Libanonin parlamentin valtuuskunnan herrat Kabani, Bassi ja Bagdadunian. Parlament Europeiski przywiązuje... Euroopan parlamentti pitää hyvin tärkeänä suhteita Libanoniin. Lukuisat jäsenvaltiot ovat osallisena UNIFIL-toimessa. Libanon on yksi niistä harvoista arabimaista, jotka ovat hyväksyneet EUn vaalitarkkailutoimia, mikä on erityisen tärkeää meille. Euroopan parlamentilla on tällaisilla, tällaisissa toimissa hyvin aktiivinen rooli. Euroopan parlamentin valtuuskunta, joka käsittelee suhteita Mashrek-maihin, luo insolaiset puitteet poliittiselle vuoropuhelulle parlamenttiimme välillä. Ja minä rohkaisin, että hyvät ja naiset, ylläpitämään tätä vuoropuhelua säännöllisillä yhteyksillä. Minä toivon, että teidän kokouksenne eilen ja tänään ovat olleet hedelmällisiä ja että libanolaiset vieraamme, jotka ovat käymässä Brysselissä, että tätä kautta tämän vierailun kautta suhteellinen maansa ja meidän Euroopan instituutioiden välillä paranivat. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Informacja z południa. Sitten kaksi lisätietoa. Ensinnäkin on hyviä uutisia ja huolestuttavia uutisia Etelä Euroopan unionin eteläpuolelta. Me tervehdimme tilanteen vakiin, vakautumista Libyassa, mutta olemme huolissamme humanitaarisesta tilanteesta, mitä tulee pakolaisiin ja kotinsa jättäneisiin henkilöihin. Tunisia on lähestymässä ensimmäisiä vapaita vaaliaan. Tulen vierailemaan kummassakin maassa sekä Libyassa että Tunisiassa muutaman viikon kuluttua ilmaistakseni Euroopan parlamentin näkemykset prosessista, joka koskee demokratisoitumista ja vapaa markkinoiden luomista näissä maissa sekä tulevasta naapuruusyhteistyöstä Euroopan unionin, Tunisian ja Libyan välillä. Väkivallan Egyptissä on loputtava, että lisätään jännitystä. Sotilasviranomaisen tulisi rohkaista pidättymistä väkivallasta ja turvata uskonnollisten vähemmistöjen turvallisuus Egyptissä, Syyriassa ja Jemenissä hallitukset edelleenkin toimivat hyvin väkivaltaisesti suhteessa omiin kansalaisiinsa. Meidän vedota Euroopan äh, unionin jäsenvaltioihin, jotta ne tulevat torjumaan tämän brutaalin sorron ja edistämään demokraattisia uudistuksia. Ja nyt sitten uutisia idästä. Pahoittelemme syvästi sitä, että olemme saaneet kuulla tuomiosta, joka annettiin äh, entiselle pääministerille Julia Timoshenkolle Ukrainassa. Hänet on tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankilaan. Olemme huolissamme siksi, että uskomme, että tämä on poliittinen teko ja osoittaa, miten lain soveltamista maassa ei voida pitää täysin riippumattomana. Todellinen oikeusvaltio ja aidosti riippumaton, riippumaton oikeuslaitos ovat ennakkoehtoja sille, että tämän vuoden lopulla allekirjoitetaan assosiaatiosopimus vetoan Ukrainan viranomaisiin, jotta he kunnioittavat periaatteita ja arvoja, jotka ovat suhteidemme pohjana itäisen naapuruuspolitiikan puitteissa. Hyvät naiset ja herrat, lisätiedote vielä. Rouva Leena Ik on ilmoittanut minulle, että hänet on nimitetty Ruotsin hallituksen jäseneksi työllistyksen neljä kohdan neljä, kohtien yksi ja neljä mukaisesti parlamentti huomaa paikan vapautumisen äh, hänen edustajapaikassa vapautumisen 29. syyskuuta 2011. Ilmoitan tietysti teille, että kirjallinen ilmoitus, joka koskee sitä, että Euroopan unioni tunnustaisi Palestiinan valtion numero 2007-2011, on nyt rauennut, koska Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman 29. syyskuuta 2011 koskien Palestinan tilannetta. Ja tämän päätöslauselman vuoksi kirjallinen julkilausuma on vedetty pois, sen ovat vetäneet pois sen esittäneet. Ja nyt tartun esityslistaan. Teillä on esityslista edessänne. Se on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa 89. syyskuuta. Keskustelujen jälkeen, jota käytiin poliisiryhmien kanssa, seuraavia ehdotuksia, jotka on hyväksytty kaikkien poliisiryhmien taholta on hyväksytty keskiviikko 12. lokakuuta tänään ensinnäkin. Mitä tulee keskusteluun valmistautumista Eurooppa-neuvoston kokoukseen 23. lokakuuta. Päätösmaesitykset voidaan tehdä. Määräajat ovat seuraavat. Päätösmaesitykset tiistaina 11. lokakuuta kello 12 puolelta päivin. Tarkistukset ja yhteiset päätösmäistykset aamulla kello 10 keskiviikkona 12. lokakuuta. Tarkistukset yhteisiin päätösmaesityksiin kello 11 keskiviikkona 12. lokakuuta. Kuten huomaatte, nämä määrät on johdettu kohta kohdalta äänestykset kello 19 keskiviikkona 12. lokakuuta, eli tänä iltana kello 19 asti teillä on aikaa tehdä esityksiä kohta kohdalta äänestyksistä, ja tästä on sovittu kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Toiseksi keskustelu, joka koskee Bulgarian romanin liittymistä Schengenin alueeseen – sisältää myöskin suulliset kysymykset, joita ovat esittäneet seuraavat poliittiset ryhmät ALDE, GUE, NGL ja EFD. Kohta kolme. Keskustelu, joka koskee tilannetta Jemenissä ja Bahrainissa, tulee myös sisältämään Syyrian ja